on suullinen kysymys. Ydinturvallisuus 25 vuotta Tsernobylin onnettomuuden jälkeen. Ja annan puheenvuoron edustaja Sonikin. Olkaa hyvä. Edustaja Sonikki, voitko ottaa vielä puoli minuuttia, että komission jäsen Oettinger istuu paikoilleen.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 mitä tapahtui tuossa suurimmassa ydinkatastrofissa, mitä on ollut Tsernobylin kaupungissa, erityisesti ottaen huomioon sen, mitä äskettäin on Japanissa tapahtunut. Tämä voi olla hyvä hetki miettiä ydinturvallisuutta. Tämä draama on osoittanut, että meillä ei ole tarpeeksi voimavaroja ja myös aikoinaan Ukrainan kommunistiset viranomaiset pyrkivät piilottamaan sen, mitä oli tapahtunut kerron lyhyesti siitä, kuinka suuresta ongelmasta oli kyse. Tsernobylin reaktori tämä ongelma kohdistui 104 kilometriin ja säteilyä tuli Skandinaaviaan, Italiaan ja Etelä-Eurooppaan asti. Jouduttiin evakuoimaan noin 160 000 ihmistä, noin 150 000 ihmistä siis, ja sitten valko evakuoitiin 200 000 ihmistä ja myös Venäjältä ja Ukrainasta siirrettiin pois. Katastrofilla oli vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön, mutta näitä on vaikea arvioida, sillä asiantuntijat eivät aina tiedä, kuinka paljon kuolonuhreja oli. Maailman terveysjärjestön mukaan syöpään kuolleita räjähdyksen jälkeen voisi olla jopa 9000 henkilöä. Toiset taas sanovat, että eri sairauksiin on kuollut jo 200 000 ihmistä ja syöpätapauksiin voi vielä Tsernobylin vaikutuksesta kuolla 100 000 ihmistä. Ainakin kahden Ukrainan alueen asukkaat asu, syövät vielä elintarvikkeita, jotka ovat saastuneita, säteilyn saastuttamia. Euroopan unioni on antanut suurimman osan tuesta, kun on pyritty torjumaan Tsernobylin katastrofin vaikutuksia. Euroopan komissio on esimerkiksi puhunut 120 000 eurosta, jotta voitaisiin vakauttaa tilanne Tsernobylin ydinvoimalaitoksessa. laitoksessa ja siksi ei saa unohtaa, hyvät naista herrat, tätä säteilyturvaa kysymystä. Se on rajat ylittävä, siksi meidän pitää olla solidaarisia rajat ylittävästi. Siksi vetoaisin Euroopan komissioon, että se tekisi tutkimuksen, joka on pitkäaikainen laaja tutkimus, jossa mietitään seuraavien terveysvaikutuksia. Onko komissio valmis tekemään tällaisen tutkimuksen, jotta voidaan nähdä, minkälaisia vaikutuksia tällä katastrofilla on ollut eurooppalaisten elämään kaikilla eli eri aloilla? ja alueilla. Meidän pitäisi tehdä tutkimus kaikkeen tähän liittyen. Komission pitäisi tehdä voitavansa, jotta se pyytäisi hallituksia antamaan lisää voimavaroja tämän katastrofin seurauksien tai muiden katastrofien seurauksien torjumiseksi, jos ajatellaan nyt ydin tuotantoa, niin pitäisi miettiä sitä, minkälaisia seurauksia olisi Tsernobylin kaltaisesta onnettomuudesta. Mitä komissio voi tähän sanoa? Onko komissiolla koordinaatiosopimus kansallisella tasolla, jotta voitaisiin suorittaa tällaista koordinaatiota, jos tällaista, tällainen ydinkatastrofi tulisi esille? Ne ovat aina yllättäviä tapauksia, niitä ei pystytä ennakoimaan ja sen takia tarvitaan vastauksia nyt jo tässä vaiheessa, jotta voidaan minimoida riskiä, riski ja ennaltaehkäistä ne. Kiitos. Kiitoksia. Mitä komissio toteaa ydinturvallisuuskysymykseen? Komission jäsen Oettinger, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Herra puhemies, arvoisat parlamentin edustajat, kuluneen 25 vuoden aikana Tchernobylin onnettomuuden jälkeen komissio on pyrkinyt osallistumaan niihin toimiin, joilla on pyritty vähentämään näiden vaikutusten mittakaavaa. Ja onnettomuuden mittakaava huomioon ottaen yhteistyötä oli tehtävä. Me teimme yhteistyötä jäsenvaltioiden G7 ja Ukrainan viranomaisten kanssa. Ja sitä kautta olemme varmistaneet, että saimme tilanteen haltuun. EU on toiminut aktiivisesti uusien varojen varmistamiseksi, jotta Tsernobylia voidaan tukea ja me omalla esimerkillä näytämme, mitä voitaisiin tehdä. Euroopan unioni on Tsernobyl-rahaston suurin maksaja puoli ja uudet 550 miljoonaa euroa on hyväksytty Kiovan kokouksessa ja yhteisön budjetista maksetaan 110 miljoonaa euroa. Me olemme toimineet myöskin diplomaattisella rintamalla ja olemme onnistuneet siinä, että 32 maata, joista 13 uutta maata ovat sitoutuneet kantamaan kortensa kekoon. Me tulemme jatkamaan tällä tiellä myöskin Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin kanssa yhteistyötä tehden pyrimme varmistamaan, että vuoteen 2015 mennessä suunnitella olleet projektit saadaan toteutettua. Teemme myöskin yhteistyötä Ukrainan hallituksen kanssa, jotta reaktorisydämen tiivistäminen voidaan toteuttaa suo, suojakuorella. Kyse on reaktorin neljän eristämisestä uudella suojakerroksella ja lisäksi pyritään tekemään kaikkemme, jotta muutkin reaktorin osat saadaan ö, suljettua ja vuoteen 2015 projektit on tarkoituksena toteuttaa. Lisäksi toimimme myöskin Euratomin kautta. Tällä hetkellä tutkitaan näitä päästöjä eurooppalaisella tasolla Melodi-projektin tiimoilta. Mitä tulee ydinturvallisuustoimintaan, niin tarkoituksenamme on toteuttaa projekti, jolla autetaan niitä, jotka asuivat lähimpänä Tsernobylia. Me pyrimme juuri panostamaan terveys- ja ravintoaspekteihin. Jos on järkevää tukea laajemminkin ihmisiä tällä alueella, niin silloin komissio on valmis myöskin toimimaan koordinoivassa roolissa. Mitä tulee ympäristön saastumiseen, niin se on myöskin keskeinen komission tehtävä. Onnettomuuden jälkeen me olemme tehneet yhteistyötä ivivaltioiden kanssa Haluamme kerätä kattavasti tietoa ja koordinoida toimintaa juuri Valko-Venäjän, Venäjän ja Ukrainan alueilla. Me olemme keränneet tietoja radioaktiivisen kessiumin leviämisestä Euroopan unionin alueella. Vuonna 1998 Valko-Venäjän, Ukrainan ja Venäjän kanssa olemme tehneet yhteistyötä ja julkaisseet nämä tutkimustiedot omassa raportissamme. Lisäksi olemme perustaneet radioekologia-verkoston. Sen tarkoituksena on varmistaa, että tietotaitoa voidaan käyttää hyväksi ennaltaehkäisevässä toimessa. Mitä tulee pelastuspalvelutoimintaan, niin me olemme tehneet jo laajamittaista yhteistyötä, johon ovat osallistuneet myöskin kolmansien maiden edustajat. Rahoitus on hoidettu osittain myöskin yhteisön kassasta. Yhtenä osa-alueena on tämä niin sanottu TORC-järjestelmä, lisäksi CREMEX-järjestelmä. Silloin kyse on siitä, että niin sanottu saastunut pommi aiheuttaa ongelmia. Ja sitten SIMISAC-järjestelmä, joka on aiheutunut esimerkiksi maanjäristyksen aiheuttamasta radioaktiivisen aineen vapautumisesta. Ja me tulemme tekemään kaikkemme, jotta eurooppalaisen solidaarisuuden avulla voidaan varmistaa, että vahingot pysyvät mahdollisimman rajallisina ja ettei vastaavanlaista pääse tapahtumaan tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen Oettinger. Ja nyt sitten poliittisten ryhmien edustajat saavat puheenvuoron. Ensinnäkin herra Roil, olkaa hyvä. EPP. President, Puhemies, hyvät kollegat. Olen kiitollinen komissiolle, että ovat näin laajasti kertoneet asiasta. Ja onkin hyvä myöskin käyttää tällaisia mahdollisuuksia keskusteluun, että kerrotaan avoimesti, mitä Eurooppa aikoo tehdä katastrofin jälkeen välittömästi, mutta myöskin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä aina tähän päivään saakka. Riippumatta siitä, miten tämä ongelma arvioidaan, tämä on ainakin yksi asia, mutta on myöskin tärkeää todeta, että ilman Euroopan unionia nämä toimenpiteet eivät tässä laajuudessa olisi onnistuneet rajoittamaan vahinkoa. Oli hyvä myös, että täällä viitattiin siihen, että komissio ei pelkästään välittömästi anna tukea, vaan myös sen lisäksi siinä vaiheessa, kun Eurooppa katsoo tätä tärkeää kysymystä, mitä seuraamuksia tulee, tulee vetää, vaikka myöskin pelastuspalvelujen suhteen ja muiden tiedonvälitysjärjestelmien suhteen ja tutkimusjärjestelyjen suhteen, niin en tiedä, tarvitaanko tässä enää uusia tutkimuksia tämän asian suhteen vai ehkä, ehkä tarvittaisiin enemmänkin sitä, että arvioitaisiin tehokkaasti sitä olemassa olevaa materiaalia, jota meillä on. Riittääkö tämä sitten meille? Ehkä tämä riittääkin meille. Yleensä aika paljon on kerääntynytkin jo, että ei tarvitse enää uutta tietoa kerätä. Kiitokset ja uskon, että komissio ja Eurooppa voi olla tyytyväinen siihen, sen, mitä on täällä tapahtunut tähän mennessä. Täällä ei pelkästään puhuttu, vaan tehtiin myös käytännön avustustoimia. Kiitoksia herra Roy. Joo Lainen sitten sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Olkaa hyvä. Ja herra komissaari Arvoisa komission jäsen Oettinger, hyvät kollegat, alkuun kiitokset edustaja Sonikille siitä, että hän on saanut tämän asian esityslistalle ja valmistellut suullisen kysymyksen. Toden totta, Tsernobylin onnettomuutta emme saa unohtaa, ja me tiedämme, että 25 vuotta onnettomuuden jälkeenkin pitkäaikaisia vaikutuksia on havaittavissa. Suuri osa alueesta on asuinkelvotonta. Sinne ihmiset eivät voi enää palata, vaikka kyse olisi kot- synnyn Kyse on myöskin pitkään aikaan väliin terveysvaikutuksista. Me tiedämme, että myöskin jopa 25 vuotta onnettomuuden jälkeen syntyy katastrofin seurauksena vammaisia lapsia. Ja me, mitä tulee ydinturvallisuuteen, niin kyse ei ole mistään kansallisista suvereniteettiin liittyvästä asiasta, vaan tässä meidän on vedettävä köyttää yhdestä samasta päästä. Eli jokaisella ydinvoimalla on vaikutuksensa myöskin naapurivaltioiden toimintaan, ja tästäpä syystä komissaari Oettingerilläkin on oma vastuunsa Ottaen huomioon Fukushiman onnettomuus, niin meidän täytyy tarttua tilanteeseen aivan toisella tavalla. Me tulemme keskustelemaan myöskin stressitesteistä, eli näiden 134 ydinvoimalan turvallisuustilanteesta. Toivottavasti komissio pysyy tiukkana. Me haluamme mahdollisimman tiukat standardit Euroopassa käyttöön, ja me emme halua, että tässä keskitytään vain ainoastaan ympäristökatastrofeihin, vaan myöskin terroristihyökkäyksiin, IT-hyökkäyksiin ja kaikenlaisiin hyökkäyksiin, jotka voisivat kohdistua ydinvoimaloihin. Ja teidän, arvoisa komissaari, pitää varmistaa, että tästä ei tule mitään pelkkää paperitiikeriä. Me tiedämme, että Tsernobylissä tarvitaan lisää varoja kunnollisen suojakerroksen rakentamiseksi ja en ole saanut vielä tietoa sen suhteen, minne tämä ydinjäte voitaisiin loppusijoittaa. Tietenkin me tarvitsemme tutkimuksia, sen sanoisin kollegalleni, koska meillä ei ole kovinkaan paljon tutkimustietoa radioaktiivisesta säteilystä, joten toivoisin, että komissio jatkaa tällä tutkimustiellä. Tietenkin paras olisi, että me luovumme kokonaan ydinvoimaista ja meidän tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa ja muiden valtioiden kanssa. Ja sitä kautta voitaisiin ehkä varmistaa, että energiaa ensinnäkin säästetään ja siirrytään pikkuhiljaa vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöön. Se olisi se oppi, joka olisi opittava vuoden 25 vuoden jälkeen. Kiitoksia. Okay. Kiitoksia, Rypilä, sinistä korttia, olkaa hyvä. Ben... Jos herra Lainen hyväksyy tämän kysymyksen. Herra Rybik, teillä on puheenvuoro. Teillä ei ole mikrofonia. kiitoksia kollega Lainelle. Hän puhui näistä stressitesteistä. Kysymykseni onkin, että pitää täällä myöskin olla, että onko seuraamus tällä stressitestillä. Olisiko mahdollista ehkä tehdä eurooppalaisen valvojan tälle alueelle, joka säätelisi asioita tulevaisuudessa? Ja voisi ottaa myöskin pois että vaarallisia ydinvoimaloita verkosta. Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. Sen pitäisi olla tavoitteenamme, eli että me saamme eurooppalaista toimivaltuutta ydinvoimaloita valvottaessa. Jos se vaikuttaa kansallisten rajojen ylittävällä tavalla, niin silloin kyse on eurooppalaisesta ulottuvuudesta ja silloin tarvitsemme myöskin eurooppalaista toimivaltuutta. Sitä ei, arvoisa komissaari, vielä ole olemassa, mutta teidän tulee tehdä hartiavoimin töitä sen puolesta, että Eurooppa voi tehdä riippumattomasti ja objektiivisesti tällaista ydinvoimaloiden valvontatoimintaa. Ja mikäli ongelmia ilmenee, niin silloin meidän pitäisi pystyä puuttumaan tilanteeseen. Jos siis käy ilmi, että ydinvoimalla ei ole turvallinen, niin se pitäisi joko korjata tai sitten sulkea kokonaan. Kiitoksia. Parvanova on. Kiitoksia sitten Rova Parnova, edustaja. Colleagues. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Kun nyt puhutaan energiastrategista, jossa on mukana ydinvoima tai ei, eri jäsenvaltioissa pitää muistaa, että päätettiinpä mitä hyvänsä, ydinturvallisuudesta tulee olemaan monelle sukupolvelle yhteinen asia. Me tarvitsemme yhteisiä standardeja, sillä radioaktiivinen säteily ei tunne rajoja, kuten Tsernobylista kävi ilmi, ja myös sitä, mitä Fukushimassa on yhä käynnissä. 25 vuotta Tsernobylin tapahtumien jälkeen me tarvitsemme vielä lisää tutkimusta siitä, miten eh, tapahtuma vaikutti ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Ydinturvallisuus ei ole suojelutoimi, vaan pitkän aikavälin strategia, kaiken kattavan strategia. Meidän on huomioitava myös ydinjätekysymys. Tsernobylistä on nyt saatu hyvin vaarallinen uhka, joka vaikuttaa myös ydinvoiman asemaan Euroopassa tarvitsemme lisää tutkimusta. Meidän on mietittävä sitä, miten ydinmateriaaleja voidaan sijoittaa pitkäaikaisesti. Ja tehtiinpä päätös, mikä hyvänsä on tärkeää, että se voidaan purkaa ja että voidaan tehdä uusia päätöksiä. Haluaisin komission kannan tähän asiaan. Kiitoksia edustaja Parvenova. Ja sitten ECR, edustaja Cimanski. Ślad po tragicznej katastrofie Czernobyl cały czas jest... Paljon kiitoksia. 25 vuotta on kulunut Tsernobylin onnettomuudesta, mutta silti se on se mittapuu, johon Euroopassa viitataan. Siitä on tietenkin hyötyä, mutta joskus se on jopa järjetöntä. Tällä hetkellä meillä on nimittäin käytössä hyviä oikeudellisia ja lainsäädäntövälineitä, joilla voidaan varmistaa tehokas toiminta. Ja tästäpä syystä tässä nyt ihan liian yksinkertaistetusti viitataan vain ainoastaan Tsernobyliin eurooppalaiseen ydinvoimaa vastaan hyökätäksemme. Me olemme edelleenkin riippuvaisia energiatuonnista unionin rajojen ulkopuolelta. Kun katsotaan itärajan suuntaan, niin sieltä löytyy ö, piakkoin uusia venäläisiä voimaloita, joissa ei välttämättä noudateta eurooppalaisia turvallisuusstandardeja. Ehkäpä meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta näitä standardeja noudatetaan myöskin Euroopan unionin rajojen ulkopuolella, myöskin Venäjällä ja valko -Venäjällä. Nyt herää kysymys siitä, että voiko komissio olla riittävän voimakas ja älykäs toimimaan tällä alalla. Kiitoksia. Rauha. Kiitoksia edustaja Simanski. Sitten edustaja Hans Vihreistä. Kiitoksia puhemies. Komission eh, jäsen Oettinger. On totta, että unioni on tehnyt jo paljon Tsernobylissä ja Tsernobylin ympärillä. Mutta kysymys onkin, olemmeko tehneet tarpeeksi ja voidaanko tehdä tarpeeksi ja teemmekö aina kaiken oikein. Itse olen sitä mieltä, että terveysseuraamusten suhteen, kun katsotaan tätä laskeumaa, meillä on muutamia mustia aukkoja vielä. Keskustelu siitä, kuinka on Euroopan maailmanlaajuinen atomienergiavirasto on väärentänyt lukuja, niin kyllä mistä Euroopan unionin pitäisi kuitenkin omalla alueellaan jossa, jossa puolet tästä toki tulikin silloin aikoinaan tälle alueelle, että Euroopan unioni on kyllä varmaan omankin etunsa kohteena tässä, että katsoo tätä asiaa. On totta, että kansainväliset seuraamukset, tai mitä me nähdään tässä kansainvälisen yhteisönä, kannettavana, niin tämä ei koske pelkästään entisen Neuvostoliiton aluetta, valko -Venäjää, Ukraina ja Venäjää, vaan kaksi kolmasosaa tästä alueesta, eli yli puolet tästä laskeumasta tämän tulipalon ja räjähdyksen jälkeen tuli Euroopan puolelle. Joten vaadittaisiin uutta arviointia terveysvaikutuksista. Monet eh, maailman terveysjärjestön entiset puheenjo- työntekijät olisivat, olisivat tyytyväisiä, heidän työnsä ottaisiin myöskin tässä huomioon. Ja sitten työpaikan päällä, tämä uusi suoja, siitä puhutaan nyt paljon. Miksi tähän päivän mennessä emme ole tehneet mitään riskiä analyysiä sarkofagin suhteen? Miksi en pysty ymmärtämään tätä ongelmaa, mikä siellä on? Miten voi olla, että tällainen suuri projekti, tehdään ilman avointa riskianalyysiä. Ja miten voidaan samalla sitten vaieta siitä, että tähän mennessä ei pystytty hoitamaan niitä palaneita polttoainesauvoja, että ne voitaisiin ottaa Tsernobyl 2 ja 3 pois ja sijoittaa jonnekin muuas. Tämäkin on suuri ongelma. Kolmanneksi, Tsernobylin jälkeen myös Euroopan unionissa me olemme jo useamman kerran ennen Fukushimaa olleet monet kerrat lähellä ydinkatastrofia. Brunsbüttel on yksi esimerkki Saksassa näistä tapauksista. Eli nämä stressitestit, joita nyt on tässä ehdotettu, ne eivät ole missään nimessä soveltuvia kuvaamaan sitä riskiä, joka on olemassa jo olemassa olevissa ydinvoimaloissa. Joten pyydän teitä, herra Oettinger, älkää tehkö mitään lumetoimenpiteitä. Te lupasitte kovia turvallisuustestejä. Tämänhetkinen erotus, sitä ei voida ottaa vakavasti. vakavasti Kiitoksia. Sitten edustaja Vils, vihreän edustaja. Paljon kiitoksia. Tsernobylin onnettomuuden jälkeen on kulunut 25 vuotta. Ja tutkimusten mukaan 1,4 miljoonaa ihmistä ovat menettäneet henkensä tämän onnettomuuden seurausvaikutusten myötä. Jopa Saksassa piti pelätä tätä eh, saastunutta sadetta. Nyt meidän täytyy oppia myöskin Fukushiman tapauksesta. Se, että stressitestejä käytettäisiin vain ja ainoastaan eräänlaisena alibina ydinvoimaloiden käyttöjen jatkamiseksi, niin se on valitettava fakta muita tai uusia ydinvoimaloita ei kuitenkaan valvotaisi laisinkaan. Riippumatta siitä, onko kyse inhimillisestä erehdyksestä vai lentokoneen putoamisesta, niin eihän tiettyjä asioita tarkisteta laisinkaan, vaikkakin ne ovat ihmiskunnan kannalta erittäin tärkeitä asioita. Me vaadimme kattavia stressitestejä, jotka toteutetaan riippumattomien tahojen toimesta, mutta se on vain ensiaskel siirryttäessä eurooppalaiseen ydinvoimasta luopumismalliin. Kiitoksia. Kiitoksia. Rovil, sitten herra Griffin. Puhemies, Tsernobylin räjähdys oli katastrofi, mutta ei se unohtaa minkälaista mittasyistä oli kyse. 64 ihmistä kuoli 23 vuoden aikana ja se aiheutti myös noin 6000 tapausta kilpirauhassyöpää. Tämä on hyvin pieni määrä verrattuna tieliikenneonnettomuuksiin. Kukaan ei pyri onnettomuuksilla äh, tai niiden pohjalta lopettamaan tieliikennettä. Pieni määrä vasemmistolaisia pyrkii nyt tämän takia pääsemään eroon ydinvoimasta. Eivät he varmaan missään nimessä hyvään pyri. He ovat myös edistäneet biopolttoaineiden hinnan käytöllä ruoan hinnannousun ja näin miljoonat kuolevat nälkään, miljoonat lapset siksi, että utopistinen vasemmisto halusi näihin epämääräisiin ajatuksiinsa uskoa. Ydinkielto olisi seurauksena vielä pahempi, sillä vaihtoehtona ei ole tuulivoima tai aurinkovoima, vaan tässä vaihtoehtona olisi joukkojen nälkäkuolemat. Mikuliene. Kiitoksia edustaja Morko Naite Mikulieni. Olkaa hyvä. Pirmininkė. Viena katastrofos Černobylyje priežasčių. Tai... Kiitoksia puhemies. Chernobyl aiheutui virheestä toiminnassa, kun sitten taas Japanin katastrofi aiheuttaa sen, että rupeaa tekemään stressitestejä ydinvoimaloissa, ja toivottavasti tulokset ovat tyydyttäviä mutta ei kuitenkaan haittaa ympäristölle ja sen vaikutukset keskeyty rajoille. Se nähtiin 20 vuotta sitten. Stressitestejä ei pidä tehdä pelkästään ydinvoimaloissa unionissa, vaan me näemme myöskin, että Kaliningradin alueella, valko myöskin rakennetaan siellä, mitään stressitestejä ei tehdä ja eikä mitään ympäristöarviointua edes tehdä eikä mitään vahingonkorvausjärjestelmiä ole luotu. Myöskin Valko-Venäjän voimalla tullaan rakentamaan alueelle, jossa on ollut 7,0 Richterin maajäristys, joten kaikkien jäsenvaltioiden pitää nyt toimia solidaarisesti, jotta voidaan taata se, että kaikki samat stressitestit tehdään myöskin muille ydinvoimaloille, eikä pelkästään Euroopan unionin alueille oleville tietenkin atomenergiajärjestön kanssa ja Espoon Sinestihterin kanssa me voimme luoda selkeitä kriteereitä sille, kuinka voidaan näitä rakennustyömaita tehdä paremmin, jotta me joudu sitten evakuoimaan tuhansia ihmisiä. Jos te Kiitoksia herra puhemies. Arvoisa komissaari, mikä on erittäin tärkeää keskustelua, vaikkakin se tulee aivan liian myöhään Tsernobyl on vaikuttanut Ukrainan, mutta myöskin naapurialueiden ja maiden kansalaisiin. Ja myöskin tulevat sukupolvet tulevat vielä olemaan vaikutusten piirissä. Ja olemme havainneet, että 25 vuodessa maailma ei ole tehnyt kovinkaan paljon sen hyväksi, että se voisi arvioida ydinvoimalasta aiheuttavat riskit. Fukushima osoitti tämän. Me olemme sanoneet, että ydinvoima olisi paras ja tehokkain ja puhtain vaihtoehto, mutta me emme voi edes arvioida, minkälaisia vaihinkoja voisi syntyä, joten meidän täytyy todellakin kes- kes- keskustella ydinvoimasta ja aloittaa ydinvoimaloissa nämä stressitestit, mutta ohjelma pitää toteuttaa järjestelmällisesti ja kaikkialla eikä vain satunnaisotannalla. Meidän täytyy oppia menneisyydestä yksikään taho ei voi varmistaa ja taata riittävää valvontaa ja sääntelyä. Meidän täytyy löytää kattava lähestymistapa, kattava eurooppalainen strategia, joka huomioi myöskin kolmannet valtiot. Ja meidän täytyy myöskin valvoa rajoja ja päättää, mitä teemme, mikäli stressitesteihin ei vastata. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Ek, olkaa hyvä. Eh, talman. Människor och räddningsarbetare i och runt Tjernobyl. Kiitoksia puhemies. Tjernobylin ympäristössä ihmiset ja pelustusjoukot kärsivät paljon tästä onnettomuudesta, mutta he saivat myöskin aikaan sen, että 25 vuotta tämän Tsernobylin onnettomuuden jälkeen tietyt eläimet tällä alueella pitää testata ennen kuin ne voidaan teurastaa ja, ja niitä voidaan käyttää ravinnoksi. Ja myöskin siemenille tehdään sama. Ja Fukushima tietenkin herätti uudestaan tämän levottomuuden ydinvoiman ympäriltä esiin. Joten tämän takia on tärkeää tehdä eh, arviointia Euroopan ydinvoimalan suhteen. Eikä tämä ole mikään paperitiikeri oikeastaan, vaan pitää olla hyvin laajaa arviointia kyseessä. Ja olen huolestunut siitä, että UK ei halua ilmoittaa stressitestien tuloksia ja Ranska ei olisi kiinnostunut näistä testeistä. Nyt komissio pitää miettiä myöskin geografian ja teknologian lisäksi, että myöskin kulttuuri kuuluu tähän näistä testeihin. Tämäkin kuuluu tähän asiaan. Kiitoksia. Edustaja Tsiopro. Puhemies, 25 vuotta sitten tapahtui tämä Tsernobylin onnettomuus. Me olemme yhä tietoisempia siitä, miten traagisia seurauksia sillä on ollut ihmisten terveydelle ja luonnolle. Tällä on suuria vaikutuksia. Tietysti se, mitä Fukushimassa on tapahtunut, Saamme ajattelemaan näitä asioita myös. Tiedämme, että Tsernobylissä ongelman syynä oli se, että reaktori oli huonosti rakennettu. Minä haluaisin nyt kysyä, onko unioni tietoinen siitä, mitä tehdään EUn ulkopuolella, miten entisessä Neuvostoliitossa pyritään tällä hetkellä tapaamaan, takaamaan turvallisuus. Euroopan unionissa on, 100, on 190 ydinvoimalaa, 140 lähialueilla meidän on ryhdyttävä erilaisiin kokeisiin. Ne eivät välttämättä ole pakollisia, mutta kuitenkin tarpeellisia, jotta voidaan nähdä, minkälainen tilanne on. Mitä tekisimme, jos yksi näistä laitoksista ei täyttäisi minimisääntöjä. Me tarvitsemme korkeatasoiset säännöt, jotta voimme olla rauhassa ja uskoa siihen, että tämä on turvallinen energian lähde. Meidän on myös kehitettävä muita energianlähteitä, kuten kaasua. Kiitos. Monsieur Odi. Kiitoksia edustaja Odi, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Aivan ensiksi haluaisin kiittää ystäväni Boguslav Sonikan antama mahdollisuutta, että voimme esittää tämän kysymyksen 25 vuotta Tsernobylin onnettomuuden jälkeen. Se on kaikkein suurin onnettomuus Siitä on pidettävä johtopäätöksiä. Minä esitän neljää. Ensinnäkin meidän on taattava, taattava kansalaisille mahdollisimman korkean turvallisuutta tasot. Meillä on oltava kaikkein paras turvallisuus koko maailmassa, sillä jos ajattelemme koko maapalloa, meidän on pystyttävä käyttämään hyväksi ihmisten tuntemus, jotta voidaan myös välttää halpa ydinvoimaloita. Ja sitten toisaalta tarvitaan oikeanlaista etiikkaa niin, että toimitaan hyvin avoimesti ydinvoiman osalta. Kansalaiset voivat hyväksyä ydinriskin, kunhan se on mitattavissa. Tarvitaan selvää avoimuutta, jonka puutteesta rangaistaisiin. Muuten se ei onnistu. Kolmanneksi kaikki turvallisuuskulut on laskettava mukaan energian hintaan. Meidän on näin tehtävä ja lainsäädännön on pakotettava oman pääomaan tällä alalla ja lopuksi me tarvitsemme insinöörejä ja lisää tutkimusta tällä alalla. On hienoa, että Euratomin seitsemäs tutkimusohjelma jatkuu 2013-2016. Sarbu. Kiitoksia. Edustaja Sarbu on seuraava puhuja. Olkaa hyvä. Președinte, provin din România, țară care produce energie nucleară și... Paljon kiitoksia. Olen kotoisin Romaniasta. Siellä tuotetaan paljon ydinvoimaa, mutta ihmiset ovat huolissaan Tsernobyl tragedian pitkäaikaisista vaikutuksista. On hyvä, että keskustelemme asiasta komission kanssa. Tämä on tärkeä asia ja meidän velvoitteenamme on paneutua ydinvoimaonnettomuuden terveysvaikutuksiin. Komission rahoittama asiantuntijatyöryhmän työ perustuu siihen, että voitaisiin kertoa, minkälaisia vaikutteita Tsernobylillä on ollut ihmisten terveyteen. Yleisesti ottaen voitaisiin sanoa, että WHO olisi paras tämän tutkimuksen tekijä, mutta käytännössä tässä voisi syntyä ristiriita WHOn ja IAEAn välillä, sillä ydinvoimaan pidetään tärkeämpänä kuin ihmisten terveyttä. IAEA e pystyi estämään WHOn pääsyä tiettyihin asiakirjoihin, vaikka ne olisivat olleet erittäin tärkeitä pyrittäessä ymmärtämään, miten ydinvoimaonnettomuudet vaikuttavat terveyteen. Silloin kun järjestö ajaa ydinvoiman asioita ja kiistää tai kieltää WHOlta pääsyyn tällaisiin asiakirjoihin, niin kyllähän tämä on hyikon epäilyttävää. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Kurski, olkaa hyvä dwa tygodnie temu minęło ćwierć wieku od tragicznego w skutkach wybuchu w czarnobylu. Kiitoksia. Me tässä nyt vietämme Tsernobylin onnettomuuden 25-vuotispäivää. Ja muistan sen ajan, kun kommunistijohto Puolassa pyri, pyrki lakaisemaan onnettomuuden maton alle. Kukaan ei ollut kiinnostunut silloin kansalaisten terveydestä, kun heidät pakotettiin osallistumaan näihin ensimmäisen toukokuuta pidettäviin paraateihin silloin, vappuparaateihin. Ja tämä katastrofialue, sitä ei ole vielä varmistettu, joten tämän takia yhteisön tukea tarvitaan. Mutta aika alkaa loppua nyt ydinenergialta, koska ydinenergia on potentiaalinen eikä voi, siis emme voisi mitenkään poistua energiasta. Ydinenergiasta tarvitaan kuitenkin energiaa riippumattomuuden takaamiseksi Euroopassa. Tämän takia uusia laitoksia tehdään Puolassa, Liettuassa ja Slovakiassa. Ja tämän takia tuen myöskin stressitestejä. Ne pitäisi olla pakollisia ja säännöllisiä. Meidän pitäisi pyrkiä katsoa ydinturvallisuuden yhteydessä kansallista yhteistyötä, kansainvälistä yhteistyötä myöskin Ukrainan ja Venäjän federaation kanssa. Kiitoksia. Olkaa hyvä Brock, edustaja Prok sitten seuraavaksi. Herra puhemies, arvoisa komissaari. Tsernobyl osoitti, kuten Fukushimakin, että vaikka sääntöjä on vaikka millä mitalla, niin on aina olemassa riski, joka liittyy inhimilliseen tekijään. Ja tästäpä syystä meidän täytyy korostaa ydinvoiman raja, rajoja ja että meidän täytyy vain tunnustaa tämä inhimillisen erheen riskitekijä. Toisen ongelma oli entisen neuvostovallan aikainen viestinnän puute. Ja se liittyy tietenkin tähän silloiseen sosialistiseen järjestelmään. Ja tämä järjestelmä on hyvin vahvan vastuun omaavan, mutta se edellyttää myöskin riittävää avoimuutta. Kolmanneksi todettakoon, että Myöskin omassa vaalipiiristäni löytyy monia ihmisiä, jotka pyrkivät auttamaan ihmisiä, jotka vielä kärsivät Tsernobylin vaikutuksista. Me huolehdimme sellaisista henkilöistä, joita emme ajatelleet aikanaan. On tietenkin selvää, että me voimme vain rajallisessa määrin auttaa näitä ihmisiä. Arvoisa komissaari, Kyllä me kaipaamme näitä stressitestejä, me kaipaamme valvontajärjestelmiä, jotka eivät ole kansallisen päätöksenteon piirissä. Me emme voi hyväksyä sitä, että vain sanotaan, että tiettyjä asioita ei voida tarkistaa tai valvoa, joten älkää hyväksykö ja nielkö ministerineuvoston pötypuhetta, vaan vaatikaa yhteistä toimintaa, yhteisiä standardeja, seurattavuutta ja tutkittavuutta, koska vain ainoastaan sitä kautta stressitesteillä on jonkinlaisia äh, menestysmahdollisuuksia. Kiitoksia. Kiitoksia. edustaja Karins, olkaa hyvä komisārkungs. Kiitoksia, Jos ihminen asuu kadulla, joka on liian meluisa, niin aina on mahdollista muuttaa pois kauas sieltä, vaikkakin, vaikka pari kortteliakin kauemmaksi. Mutta Tsernobylin tapauksessa 25 vuotta tämän jälkeen ja sitten muutaman viikko Fukushiman jälkeen, tämä kaikki muistuttaa meitä siitä, että ydinenergian kanssa tällaista mahdollisuutta ei ole olemassa. Emme voi muuttaa pois sen läheltä. Ydinturvallisuus ei ole mikään paikallinen kysymys, se on globaali kysymys. Venäjä ja Valko-Venäjä ovat Euroopan unionin rajoilla olevia valtioita, eikä heillä ole niin korkeita standardeja kuin meillä on unionissa. Me Euroopan unionissa emme kuitenkaan voi poistua tai muuttaa pois täältä naapureiden läheltä. Jotenkin tämäkin olisi parempi, että meidän naapureillammekin olisi samat standardit ja koko maailmassa olisi samat standardit. Tämän takia pyydänkin teitä komission jäsen tekemään stressitestejä ei pelkästään Euroopassa, tietenkin mitä pitää tehdä täällä ehdottomasti, mutta on myös tärkeää, että tämä standardit saadaan aikaiseksi, että myös meidän naapurimme ja koko maailma osallistuu näihin. Onko Euroopan unionilla mahdollisuuksia vaikuttaa naapureihin ydinturvallisuusasiaissa? Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Mann, puolitoista minuuttia. Thomas Mann. Thomas? Thomas Mann, olkaa hyvä. 1986 Vuonna 1986 tapahtui pahin mahdollinen onnettomuus ja yhdestoista maaliskuuta Fukushiman ydinvoimalassa tapahtui pahin mahdollinen onnettomuus. Vaikka Japani on erittäin teknologinen maa, niin silti luvattua turvallisuutta ei voitu taata. Politiikassa ei pitäisi turvautua äkkipikaisiin ja hätäisiin ratkaisumalleihin, vaan me tarvitsemme tiukkoja stressitestejä, joissa huomioidaan ydinvoimalla onnettomuuksien ympäristövaikutukset. Lisäksi pitäisi katsoa, minkälaisia vaikutuksia onnettomuuteen liittyen voi olla esimerkiksi inhimillisellä tekijällä tai putoavilla lentokoneilla. Meidän täytyy suhtautua vakavasti näihin ihmisten pelkotiloihin. Meidän täytyy keskustella myös sellaisista kysymyksistä kuin moratorioista tai ydinvoimasta luopumisesta ilman minkälaista ideologista tausta. Me voimme tässä toimia edelläkävijänä. Me tarvitsemme todellista suojelutoimintaa. Me olemme vaatineet myöskin ydinjätteen loppusijoitukseen liittyvää määrätietoista toimintaa, koska näin voisimme varmistaa, että myöskin ne, jotka käsittelevät käytettyä materiaalia, tietävät, miten näitä aineita tulisi käsitellä. Ja lopuksi, herra puhemies, vielä seuraava seikka. Me emme voi työtyä, tyytyä kompromisseihin, kun kyse on turvallisuudesta. Tämä pätee EU-ssa ja myöskin naapurivaltioissa. Meidän pitäisi saada heidät samaan veneeseen ja puhaltamaan yhteen hiilen. Kiitos. No niin, sitten jokainen yhdestä ryhmästä tässä metrotosilmaan puhujalistan ja Toira, Hassi, Ranstov ja Paska. Ja tässä olet nämä. Olen pahoillani. Te et ole, et ole listallani. Ah, minulla on väärä lista. Olen pahoillani. Minulla on oikea lista. Edustaja Kolaska. Ole pahoillani. No niin, jatketaan tästä näin. Eh, panie przewodniczący, mm, panie komisarzu, puhemies, komission jäsen. Tänään muistetaan Tsernobylin katastrofin uhreja, mutta samanaikaisesti me ajattelemme myös tässä Fukushiman katastrofin uhreja, joten emme puhu tässä enää pelkästään asiasta, joka on kaukainen, vaan kyllä tällä hetkellä meillä on edelleenkin huolenaiheja Euroopassa ydinenergian suhteen. Myöskin minun maassani Puolassa on ehdotettu uusien ydinvoimaloiden rakentamista, mutta näiden tuki onkin vähentynyt. Joten tämän takia on tärkeää, että kaikki kriteerit, jotka tässä luodaan, niin niitä pitää myöskin noudattaa komission jäsen, teidän ei pitäisi hyväksyä niiden maiden kantoja, jotka ovat tämmöisiä löysempiä testejä, stressitestejä. Tämän takia mitään puolittaisia ratkaisuja ei voida sallia näiden ihmisten virheiden suhteen. Kyllä näiden kriteerien tulee olla tärkeitä juuri niille maille, jotka tällä hetkellä ovat kehittämässä ydinohjelmiaan. Me puhuimme tässä naapureistamme, joilla on ydinvoimaloita. No tällaiset kysymykset pitäisi ottaa myös huomioon komission tiedonantoon, kun puhutaan ydinenergian ulkoista vaikutuksista. Tämä on energialähde, kuten kaasu ja muutkin lähteet, niin kyllä ydinenergiakin pitäisi olla eurooppalaisen politiikan puitteissa olevaa toimintaa, kun me pyrimme yhdistämään sitä täällä. Kiitoksia, pyydän anteeksi edelleenkin. Sitten menettelymä puhelistaan. Olkaa hyvä. Vážený pán predseda, všetci si dobre pamätáme ešte. Herra puhemies, me muistamme oikein hyvin, mitä tapahtui 25 vuotta sitten Tchernobylissä. Sadat tuhannet ihmiset menehtyivät ja tähän päivään asti monet kärsivät seurannaisvaikutuksista, sairauksista, syövästä. Olen hyvin iloinen, että me käsittelemme täällä ydinturvallisuutta – se on yksi keskeinen aihe, mutta toinen keskeinen aihe on se, että valitettavasti emme pärjää tällä hetkellä ilman ydinvoimaa. Emme Euroopassa, emme Yhdysvallassa, emme Kiinassa, emme Intiassa. Lukuisia uusia ydinvoimarakennushankkeita on vireillä, kuten tiedätte, ja olisi liioiteltua sanoa, että Euroopassa emme voisi jatkossa rakentaa ensimmäistäkään ydinvoimalaa, mutta meidän täytyy puhua ydinturvallisuudesta. Ja olen iloinen siitä, että stressitestejä ollaan toteuttamassa, mutta olisi tärkeää, että myöskin naapurivaltioissa, kuten Venäjällä ja Valko-Venäjällä, näitä toteutetaan, jotta meillä olisi Euroopan unionissakin turvallinen tilanne. Kiitoksia. Edustaja Herzog. I'd like to speak. Hyvä komission sen kollegat, minä puhuisin vain yhdestä asiasta. 25 vuotta Tsernobylin jälkeen on rakennettava suojakori uudelleen. Tiedämme, että on hyvin vaikea saada varat kasaan sitä varten, on hyvin vaikea saada rahaa niiltä jäsenvaltioilta, jotka toisaalta – ovat kovin huolestuneita ydinturvallisuudesta. Ja siksi meidän on varmistettava pitkän aikavälin sitoumus ottaen huomioon, että riskikin vallitsee pitkään nimenomaan Tsernobylissä. Ja haluaisin mainita sen, että ei pidä ainoastaan suullisesti sitoutua tähän asiaan, vaan myös rahallisesti tarvitaan myös inhimillisiä voimavaroja, jotta voidaan myös pitkällä aikavälillä toimia, niin kauan kun ratkaisua ei löydy. Nyt tarvittaisiin eurooppalaisia varoja tämän laitoksen auttamiseksi. Muuten tässä vaan puhutaan asioista eikä tehdä mitään. Seuraavana edustaja Toiraa, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, komission jäsenet, kollegat. Ternopil asiaa käskitelmä 25 vuotta tämän jälkeen, ja Fukushimakin varmaan tulee vielä vaivaamaan meitä kauan aikaa. Nämä suuret onnettomuudet osoittavat sen, että ydinteknologiassa on myöskin paljon riskejä, jotka välttämättä eivät ole hallittavissa. Tämä saattaa johtaa energiapolitiikan uudelleen arviointiin, mutta tämä saattaa myöskin johtaa siihen, että huomataan, että kansalliset yksin yritykset ovat tuhon tuomittuja. Kyllä tarvitaan kansainvälistä EU-tason toimintaa. Juuri eu energiakomissaari on tehnyt tärkeitä aloitteita tämän suhteen. Meidän pitää löytää yhteisiä perusperiaatteita, että olemassa olevat ydinreaktorit ovat todellakin turvallisia, eikä mitään sellaisia vaarallisia laitoksia hyväksytä, vaan mitä on myöskin

pane předsedající. <clears throat> Myslím si, že v souvislosti s 25. výročím... Kiitoksia, puhemies. Nyt kun on kulunut 25 vuotta Tsernobylin katastrofista, on kiittävä kahta maata, joita parlamentti ei kovinkaan paljon huomioi. Yksi niistä on valko jon asia vaikutti ihan niin kuin Ukrainaankin. Nämä kaksi maata ovat kärsivällisesti ilman suurta valitusta rahoittaneet seurausten hoitamisen ilman, että Euroopan unioni siihen kovinkaan paljon olisi kiinnittänyt huomiota. Meidän on kiitettävä myös Kuubaa, sillä Kuuba otti vastaan suuren määrän erityisesti lapsia laskema-alueilta ja niistä perheistä, jotka olivat tämän katastrofin uhreja. He saivat terveydenhuoltoa ja muuta apua silloin, kun Kuuba oli kuitenkin taloudellisesti huonossa tilassa. Ja seuraa edustaja. Kiitoksia herra puhemies, arvoisat kollegat, hyvä komissaari. Tsernobylin vaikutukset ovat kaikkien tiedossa, ainakin lähialueilta. Mutta kansalaiset tietenkin haluavat, että me opimme menneistä. Komissio on varma, että Tchernobylin ja Fukushiman vaikutukset Euroopassa ovat aika vähäiset, riippumatta siitä, onko kyse taloudellista tai terveydellisistä seikoista. Mitä komissio tulee tekemään, jotta kansalaisia suojellaan, mikäli vastaavallainen onnettomuus pääsee uudestaan syntymään? Vastaavanlaisia vaaratekijöitä on olemassa. ISAR 1, joka on Fukushiman tyyppinen lentokentän läheisyydessä sijaitseva ydinvoimalla, joten mitä komissio pitää mielessään näiden osalta? Kollega Keli, ette ole pyytäneet alkuun puheenvuoroa, mutta saatte nyt kuitenkin puolen minuutin puheenvuoron, kun Catch the Eye alussa ette saaneet puheenvuoroa. Puolimattomuus voi olla kaksi asiaa. Ensinnäkin Tsernobylin uhrit, ne onneksi ei ole unohdettu. Ja minun maassani ovat järjestöt tukeneet heitä ja tulette myöskin tulevaisuudessakin, koska he ovat edelleenkin olemassa. Sitten toisi rooli, mikä komissiolla on tässä. Mainittiin täällä, ja miten Paul Rubik mainitsi myöskin, että uusi sääntelijä, siellä pitäisi tehdä stressitestejä ja sitten tulevat äh, voimalat niiden suhteen pitäisi toimia järkevästi. Ja seuraavana edustaja Paskoa, olkaa hyvä. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Černobylská katastrofa nám... Kiitoksia, herra puhemies. Tchernobylin onnettomuus osoitti, miten tärkeää on laatia toimiva viestintäjärjestelmä. Neuvostoaikainen järjestelmä ei antanut meille tietoja. Se aiheutti suuria ongelmia naapurivaltioille. Tulevaisuutta silmällä pitää on erittäin tärkeää muistaa tämä seikka. Kuten Fukushimakin osoitti, asioita vähäteltiin, kaikki eivät saaneet tietoa käyttöönsä mikäli vastaavanlaisia onnettomuuksia pääsee syntymään, niin on tärkeää, että kansalaiset ja asiantuntijat saavat tämän tiedon käyttöönsä mahdollisimman nopeasti. Haluaisin ottaa esille yhden esimerkin. Täällä on viitattu puuttuu inhimilliseen tekijään. No meidän täytyisi kehittää uudenlaista teknologiaa, jolla voitaisiin eliminoida tästä syntyvät riskit. Kiitoksia. Komission jäsen, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Me tulee Tsernobyliin, haluan todeta kyllä teidän ehdotuksenne ja teidän vaatimuksenne. Me tulee tutkimukseen, tulemme tarkistamaan näitä asioita tulevaisuudessa – ja sitten seuraavissa vaiheissa ne tullaan ottamaan huomioon. Kuten tulemme tekemään myöskin kaiken sen eteen, että voidaan rahoittaa ne teknisiä toimenpiteitä, joita yhteisössä tarvitaan ja mitä voidaan tehdä myöskin Euroopan unionin tuella. Kiitos tästä hyvin rakentavasta keskustelusta. Mutta myöskin se kysymys, mitä tulee tapahtumaan Fukushiman jälkeen ja tullaan tekemään. Meillä tämän keskustelun jälkeen koordinaattorin kanssa käytyä keskustelu, nyt kun parlamenttien valikuntien edustajina mukana, ja niin tästä tulemme keskustelemaan tästä asiassa. Ensinnäkin näistä resitesteistä. Tässä ollaan ihan uudella alueella, tämä te tiedätte. Tällaisia ei aikaisemmin tehty ydinvoimaloista, ei koskaan aikaisemmin. Tehdään Eurooppaisella tasolla tällainen tarkastus Tämäkin on jo minun mielestäni tärkeää ja uraurtavaa. Ja toiseksi, jos katsotaan tätä Lissabonin sopimusta, jota tekin olette olleet mukana rukkaamassa, niin pitää kyllä todeta, täytyy todeta, että energiasekoituspäätös oikeastaan on jäsenvaltioiden tehtävä. Eli niiden maiden, jotka ovat teidän kotivaltioitanne, heidän tehtävänsä. Tämän takia päätös siitä, että onko, onko ydinvoimaa vai, vai uusiutuvaa, energialähteitä, tämä on jäsenvaltion tehtävä. Meillä on pelkästään tämä ohjenuora 20 prosenttia. Tällöin, tämän suhteen teimme ensimmäisen kerran eurooppalaisen toimintatavan, joka sitten vaikuttaa kansallisvaltioiden energialähteisiin. Meillä on 14 jäsenvaltiota, joissa on ydinvoimaa, 13 jäsenvaltiota, joissa ei ole. Meillä on myöskin Puolassa, joka on hyvin eurooppalainen valtio, tehty päätös kahdesta uudesta ydinvoimaista, että on tehty, sitä ollaan tekemässä, kun taas sitten Italiassa näitä ei ole ollenkaan. Täällä puhuttiin myöskin eurooppalaisesta sääntelijästä. No antakaa minulle sitten myöskin toimivaltuudet tähän ja antakaa minulle myöskin toimi, työntekijät tähän. Otan kaiken vastaan. Mutta minun pitää pitäytyä säännöissä. Ja tällä hetkellä meillä ei ole mitään eurooppalaista atomivalvontaviranomaista. Sitä ei ole Lissabonin sopimuksessa, eikä Euratom sopimuksessa, eikä myöskään missään komission piirongilaatikossakaan vielä. ja meillä ei myöskään ole työpaikkojakaan tähän varten, tätä varten. Joten stressitesti ovat minulle nyt tärkeä asia tällä hetkellä. Tämä on Euroopan neuvoston tehtävä meille, ja sen pitää antaa lausuntonsa korkeimpien turvallisuusstandardien valossa. Torstaina on tärkeä kokous eurooppalaisten sääntelijöiden, EMSREKin ja komission kesken. Tähän mennessä meillä ei ole mitään tarkastelukriteerejä, vaikkakin ja on tehty jo tuomioita, siis taikka tuomioita stressitestin sisällöstä tai että ne ole tarpeeksi pitkälle meneviä, mutta stressitestejä vielä ei ole. Niitä tarkastelukriteereitä työstää vasta torstaina, mitä meillä on olemassa. Meillä on olemassa kyllä tällainen yhden järjestön ehdotus, jo, siis järjestö, johon komissio ei kuulu. Tämä järjestö Länsi-Euroopan atomivalvontaviranomainen teki huhtikuussa ennakkotyötä, kuten ei nyt kuuluukin tietenkin omassa tehtävässään, mutta mitä sitä sitten seuraa, se on meidän tehtävämme. Kun jos neuvosto päättää tämän sitten loppujen ilman komission vaikutusta, ilman mitään komission vaikutusta tullaan päättämään asiasta, he käyttävät tässä omaa asiantuntemustaan hyväkseen He ovat tehneet päätöksen, jos todetaan, että inhimilliset virheet ja inhimilliset syyt eivät ole, niitä ei ota mukaan tähän. Minusta tämä ei ole riittävää. Tämän takia minä itse komissiossa oman toimi, toiminnin puitteissa haluan ottaa oman kantani esille kaikkien 27 valvon viranomaisen suuntaan ehdotuksen, että me tarvitsemme kokonaiskuvan riskeistä Tämä koskee luonnonriskejä, luonnonsyitä, maanjäristyksiä, tulvia, kylmyys, lämpö, mutta tämä koskee myöskin inhimillisiä virheitä, joko onnettomuus tai joku muu, tai jopa rikoskin. Terrorismivaara, näitä tietoverkkohyökkäyksiä, niitäkin pitää ottaa huomioon, tai lentokoneen syöksyminen tälle alueelle maahan. Kaikki nämä asiat ovat tärkeitä. Ja nämä ovat myöskin pelonaiheita Euroopan kansalaisten keskuudessa. Ja tämä keskustelu tänään on näyttänyt sen, että on selkeää tukea tälle. Täällä on kaikkien puolueiden tuki tälle asialle Euroopan parlamentissa, että tämä tarkastus tehdään ja te, tämä tarkastuskriteerit ottavat myös huomioon ihmiset. Eihän näitä kahta asiaa voida eritellä toisistaan, siis luontoa ja ihmistä Fukushiman jälkeen. Koska Fukushima alun perin oli tällainen luonnonkatastrofi, tulvesi, mutta sitten tämän, tämän ongelman hoidossa tuli sitten taas ihminen mukaan peliin heikkouksineen ja vahvuuksineen. Myös inhimilliset heikkoudet ovat Japanissa olleet osana Japanin tilannetta. Tämän takia tulen kertomaan teille torstain jälkeen jatkotoimista. Tietenkin tässä tarvitsen my- myös komission tuen, se millä on, mutta kansallisten sääntelijöiden tuen, se minä haluan vielä – mutta minun pitää jokaista kansallista sääntelijältä saada tuki näille stressitestin tarkastuskriteereille. Myöskin näiltä hyvin kykeneviltä kollegoilta Pariisista, Lontoosta, Madridista tai Brysselistä tarvitsen tämän tuen. Jotenkin siellä, missä asia on vielä puitu loppuun ja vain osittain voidaan asia tuoda eurooppalaiselle tasolle. No sitten avoimuuteen vielä. Kyllä Tseropilin pitäisi opettaa meille täydellinen avoimuus jo. Eli avoimuus myöskin äh, koskee keskiviikkoja ja torstain neuvotteluja tulemaan avointa. Jos emme saa komission ja Enfrekin kanssa sopimusta aikaiseksi, niin tällöin annamme ehkä toimintavaltuudet takaisin Euroopan neuvostolle, mutta stressitesti ei tule tästä kärsimään. Thank you very much Commissioner. That Kiitokset arvoisa komissaari, näin päätämme keskustelun tästä aiheesta. Nyt siirrymme kyselytuntiin. Kysymykset komissiolle. Olemme jo 40 minuuttia aikataulusta jäljessä. Muistakaapas tämä, kun puheenvuoroja käytätte.